huomenna kello 12 niistä äänestetään. Ja nyt sitten heti siirrymme esityslistalla toiseen kohtaan, eli valko tilanteeseen. Ja komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta herra Pivals. No, members puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Olen iloinen ollessani täällä tänään keskustellakseni kanssanne valko tilanteesta Catherine Astonin nimissä. Euroopan unioni on yhä enemmän huolissaan siitä, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ei kunnioiteta valko -Venäjällä. Viime kuukausina tilanne on entisestään huonontunut. Siellä on ollut enemmän sortotoimia ja sortopolitiikkaa kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista oppositiota vastaan. Huolenaiheita on monia. Ensimmäinen niistä on se, että täytyisi välittömästi ja ehdoitta vapauttaa 12 poliittista vankia. Se, että Euroopan sydämessä on poliittisia vankeja, se on häpeä. Me olemme myöskin huolissamme raporteista, jotka kertovat kidutuksesta ja epäinhimillisistä vankilaoloista. valko viranomaisilla on velvollisuus taata kidutuksen kieltäminen ja epäinhimillisten kohtelun kieltäminen se, että opposition jäseniä häiritään ja että kansalaisyhteiskuntaa häiritään, tälle täytyy tulla loppu liikkumavapautta ei voida rajoittaa entistä drakonisempi lainsäädäntö, joka rajoittaa valko kansalaisten kokoontumis- ja järjestäytymisoikeutta, kuten myöskin tuen antaminen kansalaisyhteiskunnalle. Tällaiset lait täytyy kumota. valko on ainoa maa Euroopassa, jossa edelleen on kuolemanrangaistus voimassa Kuten parlamentissa on jo aikaisemminkin sanottu, EU vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa. Parlamentin päätöslauselman mukaisesti 16. helmikuuta Euroopan unioni vaatii valko viranomaisilta sitä, että Dmitri Kanavalavia ja Ula Zitlav Kavaljovia ei teloiteta ja että se saattaisi voimaan väliaikaisen kiellon kuolemanrangaistuksesta siinä, kun odotetaan, että kuolemanrangaistus poistetaan lopullisesti. EUn politiikan taustalta löytyy periaatteita. Me olemme sitoutuneita arvoihimme, ihmisoikeudet, perusvapaudet ja oikeusvaltio. On selvää, että me emme voi olla toimettomia silloin, kun maassa, jonka naapurimaita meidän jäsenvaltiomme ovat, tapahtuu tällaisia asioita. EUn rajoitustoimet ovat tärkeä väline poliittisen painostuksen harjoittamisessa, jotta me vahvistamme viestiämme valko -Venäjälle. Euroopan unioni on toistamiseen painottanut sitä, että EU on, äh, tar- tarkastelee maan toimintaa jatkuvasti. Tammikuussa neuvosto laajensi kriteereitä ja kohdisti ne sellaisiin tahoihin, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai sortavat kansalaisyhteiskuntaa tai jotka hyötyvät järjestelmän tukemisesta. Tätä on painottanut myöskin varapuheenjohtaja Ashton helmikuun ulkoasiain ministerineuvoston kokouksessa tällä hetkellä valmistellaan päätöksiä, jotka tullaan tekemään ulkoministerikokouksessa 23. maaliskuuta, jonka, tapa, jonka tarkoituksena on laatia lista sellaisista tahoista, jotka hyötyvät järjestelmän tukemisesta. Me olemme tehneet selväksi sen, että me emme suuntaa toimiamme valko tai valko kansalaisia vastaan. EU pitää kiinni kriittisen sitoutumisen poliittisen politiikastaan ja me olemme valmiita kehittämään kahdenvälisiä suhteitamme, mutta tämä on riippuvainen niistä edistysaskeleista, joita viranomaiset ottavat ihmisoikeuksien ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa. Kuten korkea edustaja varapuheenjohtaja Ashtonkin painotti yhteisessä julkilausumassaan valtiosihteeri Clintonin kanssa 18. joulukuuta 2009, 2011 EU edelleen haluaa auttaa valko saavuttamaan velvoitteensa tässä mielessä se, että me otamme kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition ja kansalaiset yleensä toimintaan mukaan, se on tärkeä ulottuvuus EUn politiikkaa. Me olemme jo käynnistäneet neuvottelut viisumivapaudesta, takaisinotosta ja tämä mahdollistaisi ihmisten välisiä kontakteja, jotka hyödyttäisivät valko kansaa kokonaisuudessaan. On valitettavaa, että valko viranomaiset eivät toistaiseksi ole vastanneet tähän kutsuun neuvotteluihin lähtemisestä. Me tulemme myöskin kiihdyttämään vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition kanssa eurooppalaisen modernisointidialogin kautta. Tällä halutaan edesauttaa mahdollista suhteiden kehittymistä EUn suuntaan ja tässä tullaan myöskin puhumaan EUn tuesta näissä asioissa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot haluavat ojentaa auttavan kätensä valko suuntaan ja jakaa menestyksekkäät kokemukset siirtymisestä demokratiaan ja markkinatalouteen. Kun olosuhteet ovat oikeita, niin silloin EU on myöskin valmis tarjoamaan oikeanlaiset olosuhteet EUn yrityksille ja rahoituslaitoksille, jotta ne voivat tukea maan muutosprosessia ja investoida valko tulevaan yksityistämisprosessiin prosessiin. Tämä eurooppalainen dialogi käynnistetään Brysselissä 29. maaliskuuta. Me haluamme tehdä tästä avoimen toiminnan, jossa otetaan kaikki poliittiset voimat ja kansalaisyhteiskunta mukaan. Ja tässä tietenkin EUn jäsenvaltioiden täytyy olla tiivisti mukana. Vaikeina aikoina on tärkeää pitää tiedotuskanavat auki ja tästä syystä EU vahvisti Minskin edustustoaan viime kesänä. Sen jälkeen, kun valko viranomaiset 28. helmikuuta pyysivät, että EUn edustuston johtaja ja Puolan suurlähettiläs poistuisivat maasta konsultaatiota varten, EU päätti solidaarisuuden osoituksena vetää pois kaikki EU-suurlähettilänsä neuvonpitoa varten. Meidän suurlähettilemme heillä on erittäin tärkeä tehtävä kentällä valko -Venäjällä. He ovat tiedonvälityksen kanavia ja me olemme sitoutuneita yhtenäiseen ja koordinoituun lähestymistapaan myöskin heidän maahan palaamisensa suhteen. Herra puhemies, valitettavasti tähän mennessä ei ole mitään kannustavaa tapahtunut sellaista, joka kannustaisi meitä muuttamaan politiikkaamme Minskin suuntaan Eh, poliittisia vankeja ei ole vapautettu, opposition jäseniä edelleen häiritään eh, vuoden 2010 vaalien jälkeen, ihmisoikeuksia rikotaan ja kyllä eh, todennäköisesti lisäsanktiot eivät tule parantamaan kahdenvälisiä suhteitamme Minskin suuntaan. Tämä on pahoiteltavaa, mutta me emme voi välttää tätä, jos me haluamme pitää kiinni arvoistamme. Herra puhemies, voin ainoastaan kiittää jäseniä heidän päättäväisyydestään tarttua härkää sarvista tässä vaikeassa tilanteessa. Me olemme valko kansalaisille velkaa sen, että osoitamme heille solidaarisuutta näinä vaikeina aikoina ja osoitamme heille, että heillekin on eurooppalainen tulevaisuus, jos olosuhteet sen sallivat. Parlamentin jäsenten tuki valkovenäläisille vuoden 2010 vaalien jälkeen on ollut avainasemassa pitämään tämä asia EUn asialistalla. Se on ollut tärkeää myöskin poliittisen painostuksen ylläpitämiseksi, jotta virkakoneisto muuttaa toimintaansa ja jotta löydettäisiin ne keinot, joilla löydetään valko sille kuuluva paikka eurooppalaisessa yhteistyössä. Me otamme ilolla vastaan tämän päätöslauselman, jonka parlamentti tulee huomenna hyväksymään. Kiitos. Danke vielmals, Herr Kommissar. Monet kiitokset, herra komissaari. Ja nyt sitten on ryhmien puhujien vuoro. Ja aloitamme Protasiewicista, EPP. E przewodniczący, Kiitoksia, puhemies arvoisa komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä oikein lämpimästi tästä syvälle käyvästä poliittisesta lausunnosta, joka koskee meidän yhteistyötämme valko kanssa. Tosiasia nimittäin on, että suhteemme Valko-Venäjään, joka on naapurimme ja jonka sisäinen tilanne on mikä on, on aihe, jota me viime aikoina olemme käsitelleet tässä parlamentissa aika usein. Helmikuussa me vaadimme, että kuolemanrangaistuksia ei pantaisi täytäntöön ja tänään me vastaamme sodan julistukseen, jonka Minskin viranomaiset ovat julistaneet Euroopalle. Mitä tässä käy? Tämä saattaa johtaa siihen, että valko tilanne vain huononee. Tämä ei auta ketään eikä ketään valko ainakaan, enkä ole varma, että siellä viranomaiset pitävät näistä näköaloista. Ainoa seuraus voi olla se, että he vain menettävät itsenäisyyttään. Vaikka on tehty ähm, järjettömiä päätöksiä, jotta jäsenmaiden suurlähettiläistä päästään eroon. Vielä on kuitenkin yksi ikkuna avoinna, jotta päästään normaaleihin suhteisiin valko kanssa, mutta se mitä me tarvitsemme on poliittisten aktivisten, vap, aktivistien anteeksi, vapauttaminen, perusvaalien suunnitteleminen, joissa toteutuvat minimaaliset eurooppalaiset standardit. Nyt on tullut muutoksen aika vielä jo liian myöhäistä. Kiitos. Sitten herra Rosek, monet kiitokset. Päätöslauselmassamme ja Protasiivitskin mainitsi tämän valko hallinto siis äh, haluaa itse eristää itsensä. Valitettavasti se eristää itsensä, mutta myöskin valko kansalaiset – ja me emme halua tätä. Me ilmaisemme päätöslauselmassamme ja vaatimuksessamme solidaarisuutta valko kansalaisia kohtaan. Me haluamme heidän tietävän, että Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa me ilmaisemme solidaarisuuttamme ja tarjoamme apuamme ja ilmaisemme toiveitamme – Samaan tapaan kuin valko naapurien suhteen me toivomme, että valko yhteiskunta ja valtio joku päivä siirtyy kohti suurempia, demo, suurempia kansalaisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa. valko talous on vaikeassa tilanteessa, jos me tarkastelemme budjettivajetta, vaihtotasetta, jos me tarkastelemme tulevaisuuden Ähm, prospekteja, niin ei ole mitään parannusta odotettavissa ilman uudistuksia. Ja uudistuksia ei saada aikaan, ellei uudisteta yhteiskuntaa ja ellei ryhdytä vuoropuheluun näiden riippumattomien ryhmien, äh, opposition, ammattiliittojen, toimittajien välillä. Vain tällä tavalla yhteiskunta, oli kysymys valko tai mistä tahansa muusta yhteiskunnasta, ainoastaan tällä tavalla saavutetaan vakautta ja ainoastaan tällä tavalla talous saadaan paranemaan päin. Eli tämän me halusimme päätöslauselmassamme ilmaista. Tietenkin osa tästä on meidän vaatimuksemme vapauttaa kaikki poliittiset vangit, olivatpa he eh, mistä poliittisesta eh, ryhmittymästä tahansa lähtöisin. Eli tämä on meidän vaatimuksemme ja tämän me haluamme tässä yhteisessä päätöslauselmassamme ilmaista ja varmaankin muutkin kuin sosiaalidemokraattiset, kaikki demokraattiset ryhmät parlamentissa tukevat tätä. Monet kiitokset ja sitten Rouva ALDE. Kiitoksia puhemies. ALDE-ryhmä on iloinen jäsenmaiden päätöksestä siitä, että Minskistä vedettiin suurlähettiläät pois neuvonpitoa valten kun diplomaattinen konflikti oli ensin syntynyt EUn ja valko jäljillä. Presidentti Lukashenkan käytös sekä kotimaassa että kansainvälisesti on skandaalimaista, eikä Euroopan unionin tulisi häntä hännistellä eikä hänen hännystelijöitäänkään mielistellä lähettämällä edustajia Minskiin suurlähetystasolla. Lukashenka on koko ajan vähät välittänyt kansainvälisistä sitoumuksista. valko on Etyjin jäsen ja tähän liittyy tiettyjä sitoumuksia. EUn ja velko suhteet eivät voi edistyä ennen kuin hallitus, hallinto aloittaa demokraattiset uudistukset. Sillä välin meidän pitäisi keskittyä omiin ponnistuksiimme Venä, Alko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition vahvistamiseen. Haluaisin myös rohkaista kansainvälistä jääkiekkofederaatiota siirtämään 2014 maailmanmestaruuskisat valko johonkin toiseen paikkaan. Lukashenka ei ansaitse sitä kunniaa, että hän pääsisi isännöimään näitä maailmanmestaruuskisoja. Diktaattori ei ymmärrä demokratian periaatteita, eikä hän siksi ymmärrä myöskään urheilun periaatteita, reilun kilpailun periaatetta. Kiitos. Danke, Frau Kollegin. Kiitoksia, Rouva Ojulan. Ja nyt on vuorossa Werner Schulz. Vihreät, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Valko-Venäjä on poikkeustilassa. Nyt kun Lukasenko väärännetyillä vaaleilla valittiin jälleen, niin hän vielä kovemmalla terrorilla vastustaa oppositiota sen sijaan, että vaadittaisiin, tai ne, jotka vaativat demokratiaa niin, ja voimakkaampaa demokratiaa, heidät, heitä vainottiin ja kidutettiin. Ja EUlla on, EU on antanut määräyksen, että Valko-Venäjän ulkomaiset tilit jäädytetään. Ja toisaalta pitäisi siis kansalaisyhteiskuntaa tukea. Nyt meidän täytyy katsoa, että kuinka laajalti nämä toimenpiteet purevat. Miten laajalti Valko-Venäjän sisäministeri matkustaa Lioniin ulkoministerikokoukseen – ja myöskin olympiakomitealta pitäisi vaatia jääkiekon MM poistamista sieltä ja kyseenalaisia ovat myöskin tilien jäädyttämiset EU-jäsenvaltioissa. EUlla on kauppatasen ylijäämä 6 miljoonaa dollaria ja sillä ollaan Lukasenkon hallitusta tuettu voimakkaasti. Nyt pitäisi kohdennettua toimenpiteitä järjestää hallitusta vastaan niin, että siitä ei ole haittaa maalle. Ja jos lannoitteita, terästä ja raakaöljyä tuodaan maahan, niin siitä ollaan riippuvaisia täysin. Jos ajatellaan jääkiekon maailmanmestaruuskisojen siirtämistä, niin se on pikemminkin mm, hyödyksi tämä propaganda diktaattorille. Me vastaavan boikotin järjestimme Moskovassa ja Pekingissä sitten tasotettiin siitä etäisyyttä. Jos me johdonmukaisesti käytämme tätä boikottia, niin meidän täytyy myöskin torjua Ukrainassa järjestettävät jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen ryhmien puolesta puhuva on herra Migalski. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin hyvä päätöslauselma. Tässä mainitaan kaikki, jotka on aikaisemminkin mainittu. Taloudelliset sanktiot, poliittisten vankien vapauttaminen, takuita, peruspoliittisesta yhteistyöstä, vapauksista julkisessa elämässä. Me haluamme vapauttaa poliittiset vangit ja olen kovin iloinen siitä, että äh, Dimitri Vandavrenkon ja muiden nimet, äh, joiden kanssa minä olen suorassa yhteyksessä, heidät mainitaan tässä päätöslauselmassa. Tärkeää tässä päätöslauselmassa sen lisäksi, mitä yleensä näissä mainitsemme, on se tuki, jota Euroopan unioni antaa vapaalle medialle, koska ainoastaan vapaa media voi muuttaa ihmisten ajattelutapaa valko jotta niissä vapaissa vaaleissa, jotka ennemmin tai myöhemmin ovat kansalaisten edessä, siellä voidaan todellakin vapaasti demokraattisesti valita, kenet haluaa. Olisi painotettava tämän tärkeyttä Toisin kuin eräs aikaisemmin puhunut puhuja, minun mielestäni on tärkeää puhua näistä jääkiekon kiso, jääkiekokisoista, koska tämän tyyppiset maailmanmestaruuskisat, niitä ei voida järjestää maassa, jossa ei ole mitään syytä iloon, jossa oppositiota kidutetaan, jossa poliittisia vankeja pidetään vankiloissa. On erittäin hyvä, että tämäkin mainitaan tässä päätöslausumassa. Karin seuraavaksi, olkaa hyvä. Tai Herra komissaari, minulla on neljä lasta perheessäni. Ja jos yksi niistä riitelee toisen kanssa, niin silloin tämä toinen siirtyy kolmannen luo. Mitä varten? Sitä varten, että hänellä on joku, jonka puoleen hän voi kääntyä. Ja Valko-Venäjällä Tilanne on vähän samantapainen. Jos me emme ole varovaisia, niin silloin me voimme huolehtia siitä, tai voi käydä niin, että valko etääntyy Euroopasta. On yksi tie, tämä on yksi tie, jonka tai suunta, mihin valko voi mennä, eli se on Venäjä jossa demokraattisia oikeuksia on rajoitettu. Jos me haluamme, että Valko-Venäjä lähenisi meitä, niin meidän pitää olla hyvin varovaisia ja hyvin viisaita. Me tarvitsemme sekä porkkanaa että piiskaa. Meidän täytyy vahvistaa taloudellista yhteistyötä valko kanssa ja sitä kautta saavutamme sen, että ihmisten hyvinvointi paranee. Me näemme tämän saman kehityksen kuin Pohjois-Afrikassa, myöskin Venäjällä keskiluokka haluaa muutosta. Ja silloin poliittiset sanktiot olisivat myöskin mahdollisia, mutta meidän täytyy pitää huoli siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Kiitoksia seuraavaksi Vigenin. Kiitoksia puhemies. Syy siihen, että me tänään käymme tätä keskustelua täällä, on se, että sanktiot Lukashenkan hallintoa vastaan on, on on, niitä on jälleen kerran laajennettu ja on syntynyt eräänlainen diplomaattinen sota EUn ja valko välille. Olen hyvin iloinen siitä, että täällä Euroopan unionissa me annoimme selkeän signaalin Lukashenkan hallitukselle signaali siitä, että on mahdotonta hyväksyä sitä, että painostusta kohdistuu yksittäisiin EU-maihin. EU työskentelee kokonaisuutena. Mitä me voimme tehdä voidaksemme tukea tuon maan kehitystä eh, kohti demokratiaa, kansalaisyhteiskuntaa? Meidän on tuettava kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Meidän täytyy varmistua siitä, että poliittiset vangit vapautetaan ja ettei poliittisia vankeja tule lisää. Miten me voimme saada aikaan sen, että seuraavat vaalit ovat edes vähän demokraattisemmat ja reilummat kuin tähän tähänastiset. Minusta näyttää siltä, että meillä ei ole tarpeeksi luovuutta tässä asiassa. Meiltä puuttuu mielikuvitusta. Joko me laajennamme sanktioita tai sitten otamme esiin kohdistettujen taloudellisten sanktioiden mahdollisuuden, joiden ei pitäisi kohdistua valko kansalaisiin eikä saada heitä kärsimään. Valitettavasti me kuitenkin täällä puhumme jääkiekkokisoista ja niin edelleen. Minä en usko, että niitä todellakaan voi enää tässä vaiheessa siirtää mihinkään toiseen paikkaan, mutta totta kai me voimme jatkaa työtämme meidän täytyy ponnistella voimakkaasti ja minä toivon totisesti, että saisimme jotain aikaan, koska se on äärimmäisen tarpeellista. Goodmanis yksi minuutti. Puhemies. Minä olen sitä mieltä, että kaikki kohdat tässä päätöslauselmaesityksessä ovat sellaisia, joita voin tukea. Erityisesti voin tukea niitä kohtia, missä on kyse siitä, että Äh, tätä opposition vainontaa ja opposition edustajien ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajien edustajia ei saa vainota. Mutta minusta tuntuu, että tämä kohta jääkiekon maailmanmestaruuksista ei ole oikein. Ensinnäkin ne ovat vuonna 2014 ja voidaan saavuttaa jotakin. Emme voi sanoa, että vuoteen 2014 mennessä ei saavuteta mitään. Ja, mm, tiedämme, että valko tulee paljon ihmisiä silloin, eli fanit tulevat sinne ja he tulevat keskustelemaan valko kanssa. He voivat tuoda myöskin uutta informaatiota ja keskustella heidän kanssa ei pelkästään poliitikoista, vaan he voivat antaa informaatiota. Se saattaa auttaa meitä. Tämä jääkiekon mestaruuskisat saattavat auttaa meitä eikä vastustaa heitä. Seuraavaksi Koval. Myślę, że panie przewodniczący jest czas, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jaka... Minun mielestäni on korkea aika vastata kysymykseen siitä, mikä EUn politiikka valko suuntaan on viime vuosina ollut. Miten sitä voitaisiin kuvailla? Minkälaisena sitä pidetään Minskin näkökulmasta? nämä illuusiot, kannan muutokset, kuuden kuukauden välein, parempia kausia, huonompia kausia, jotka sitten kaikki päätyvät tämän päivän tilanteeseen. Ja nyt sitten mietitään, mitä tulisi tehdä. Sen sijaan, että puhuttaisiin ja puhuttaisiin, meidän tulisi ehkä pohtia, meidän olisi hyvä tajuta, ja suunnitella johdonmukaista politiikkaa, jotta me emme jäsenvaltiona toimi erilaisilla tavoilla. Eli yhtäältä puhumme ihmisoikeuksista ja toisaalta sijoitamme valko koska tämähän ei johda mihinkään. Ainoastaan Lukashenka on tyytyväinen tällaisesta tilanteesta. Toisin sanoen ainoa ratkaisu on tukea oppositiota selkeästi, jotta osoitetaan se, että oppositio on meidän kumppanimme jos meillä on parempien suhteiden kausi, niin sen tulisi olla suoraan yhteydessä parempiin suhteisiin Lukashenkan suuntaan, joka olisi seurausta lehdistön vapaudesta. No tietenkään hän ei koskaan tule muuttamaan mieltänsä, mitä vaaleihin tulee. Jos me ryhdymme puhumaan vaaleista, niin me palaamme siihen samaan politiikkaan, jota on aikaisemminkin käytetty ja päädymme muuttamaan kantaamme kuuden kuukauden välin. Ja tämä ainoastaan tekee Lukashenkasta entistä tahtovaisempi käyttämään sortotoimia vastustajiaan vastaan. Eli meidän tulisi toimia johdonmukaisesti. Rouva Vaidere seuraavaksi. Puhemies, herra komissaari, tilanne valko on todella vakava ja se heikkenee vain. Monet ihmiset on heitetty vankilaan ja me tarvitsemme sanktioita. On traagista, että kaksi nuorta ihmistä ovat tuomioistuimen edessä ja heidät tuomittiin kuolemaan. Eli, tai heidät tuomitaan kuolemaan. Eivätkä myöskään sukulaiset saa mitään tietoa heiltä me näemme, että hallitus menettää hermonsa. Meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä siitä, siihen suuntaan, että meidän pitää olla tiukempia ja meidän pitää voimakkaammin vaatia ihmisoikeuksien noudattamista. valko on pieni maa, siellä ei ole raaka-aineita. Meidän täytyy Lukasenkalle asittaa sanktioita. Me emme saa tuplastandardeja käyttää niin kuin muissakin maissa – Mm, meidän täytyy konkreettisia sanktioita asettaa. Meidän täytyy kieltää eh, hallituksen edustajilta pääsy EU-hun. Meidän täytyy jäädettää tilit ja meidän täytyy asettaa sanktioita niille yrityksille, jotka tukevat tätä hallitusta, mutta me emme saa rangaista väestöä. Eh, jos me kaupan eh, kokonaan katkaisemme valko niin kansa kärsii siitä. Ja meidän täytyy saada hallitus myöntämään, että he ovat syyllisiä. Meidän täytyy käyttää muita välineitä, eli meidän täytyy valko kansalaisia tukea. Kiitoksia kollega. Ja sitten seuraavaksi herra Paleskis. Kylmän sodan aikana suurlähettiläät poistettiin maasta. Nämä ovat sellaisia toimenpiteitä, joihin yksinkertaisesti on ryhdytty, mutta valko on yhä edelleen valinnanvaraa. Itsensä eh, eristäminen uhkaa tätä maata ja tulevat vaalit eivät eh, salli valinnanvaraa ja, ja saattaa olla, että suhteet Euroopan unioniin Ähm, paranevat, jos me saamme aikaan sen, että poliittiset vangit äh, vapautetaan ja jos myöskin asteittain tapahtuu parannusta tässä maassa. Jos ajatellaan, että äh, EUn pitäisi yhdessä Venäjän ja muiden valtioiden kanssa pakottaa valko näihin askeliin. Me emme saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joista väestö kärsii. Euroopan unionin maiden pitää jatkossakin pitää yhteyttä valko mutta valko kohtalo ratkeaa siinä omassa maassa. Kansalaisfoorumin pitäisi aktivoida toimintaansa lähitulevaisuudessa. Opposition johtajilla ja toimittajilla ei viime aikoina ole ollut mitään mahdollisuuksia matkustaa tähän maahan. Ja nämä toimenpiteet ovat sellaisia, joita tullaan jatkossakin toteuttamaan toimittajia vastaan. Euroopan unionin pitäisi kiinnittää Minskin huomio tähän koska vapaa liikkuvuus on yksi kansalaisten oleellisista vapauksista. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole Kaczmarek. Kiitoksia. Herra Kaczmarakilla on puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kehitysvaliokunnan kokouksen jälkeen minä sanon, että Catherine Ashton, korkea edustaja, tällä kertaa reagoi hyvin nopeasti valko tilaisuuteen. Kaikesta huomaa, että myös valko presidentti itse oli vaikuttunut siitä, mitä siellä oikein tapahtui Ja jos tämä pitää paikkansa, niin ehkä me olemme nyt löytäneet tavan meidän aloitteidemme tehostamiseen valko suhteen. Oikea metodi on siis seuraavanlainen. Meidän pitää käyttää sellaisia instrumentteja, jotka ovat valko viranomaisille tuskallisia. valko ei pitäisi isännöidä jääkiekko maailmanmestaruuskisoja vuonna 2014. Miksi? Koska Lukashenka tulee käyttämään sitä tilaisuutta hyväkseen itsensä promovoimiseen ja esittääkseen valko normaalina maana antakseen sille sellaisen imagon, ja se ei pidä paikkaansa, koska siellä perusoikeuksia ei kunnioiteta, siellä ei ole demokratiaa, niinpä maailmanmestaruuskisoja ei pitäisi tuollaisessa paikassa järjestää, paikassa, jossa kansalaisilta on riistetty heidän kaikki perusoikeutensa ja vapautensa tämä eh, urheilutapahtumiin liittyvä kanta seuraa myös siitä, että Pekingin olympialaiset eivät suinkaan parantaneet ihmisoikeustilannetta tai perusoikeustilannetta Kiinassa. Eli se ei ole mikään argumentti, se on nyt nähty. Meidän ei pidä antaa valko esittää väärää kuvaa siitä, että tilanne olisi normalisoitunut siellä. Siksi kiitos. Kiitoksia, herra Mavro Nikolas. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa kehittää suhteita Itä-Euroopan maihin. Näissä kumppanuussuhteissa puhutaan demokraattisista oikeuksista, energiaturvallisuuden vahvistamisesta ja yhteiskunnallisista ja taloudellisista uudistuksista. Euroopan unionin tarkoituksena on saada aikaan poliittisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia Valko-Venäjällä, jotta se pääsee demokratian tielle sen lisäksi, että se noudattaisi EUn tämänhetkisiä sääntöjä ja ottaisi kansalaisyhteiskunnan toimintaan mukaan ja ottaisi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimintaan mukaan, niin unioni vaatii sitä, että koko valko yhteiskunta otetaan toimintaan mukaan, jotta saadaan aikaiseksi todellinen eurooppalainen valtio. Samaan aikaan täytyy asettaa selkeitä poliittisia tavoitteita valko jotta saadaan aikaan lähentymistä, johdonmukaista lähentymistä. Tällä hetkellä tässä on suuria puutteita esimerkiksi demokraattisten arvojen puute, oikeusvaltion puute ja ihmisoikeuksien rikkominen, poliittisten vankien vangitsaminen, kaikki, kaikkea tätä tapahtuu tänä päivänä maassa ja niihin täytyy aivan erityistä huomiota Euroopan unionissa kiinnittää. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi herra Stassani puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. My la- Kiitoksia puhemies. Kun viimeksi tapasin valko opposition edustajia, sain hyvän muistutuksen siitä, miten kovaa todellisuus valko on. Ihmiset siellä ansaitsevat saman kohtelun kuin me EU:ssa, samat vapaudet, samat oikeudet. Sen sijaan siellä on poliittisia vankeja, kuulusteluja, vainoja ja erilaisia painostuskeinoja. Ne ovat normi sellaisten kansalaisten keskuudessa ja kansalaiset elävät jatkuvan pelon vallassa. Koko maailma on tuominnut Lukashenkan äh, hallinnon äh, US, USA senaatti ja USA uusi laki, jonka Obama vastikään allekirjoitti, puhui myös demokratian puutteesta Valko- Venäjästä. Jääkiekko maailmanmestaruuskisat ovat osa tätä koko pakettia. Jääkiekkoon maailmanmestaruuskisojen ei pitäisi olla väline epädemokraattisen hallinnon kasvojen puhdistamiseen. Tarvitaan merkittäviä uudistuksia ja parannuksia valko -Venäjällä. Noin miljardi asu, kansalaista vaati eh, perumaan nämä kisat. Minä haluan pyytää, että seuraavissa eh, kansainvälisen jääkiekkoliiton kokouksessa Helsingissä vedetään johtopäätökset tästä. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Crețu per un minuto. Mulțumesc foarte mult. Escaladarea încordării între Uniunea Kiitos puhemies. Jännitteiden kasvaminen Euroopan unionin ja valko välillä on saavuttanut huolestuttavan pisteen, joka johti siihen, että suurlähettiläitä kutsuttiin takaisin. Itäiset kumppanuudet ja muut vastaavat toimet ovat toimia, joiden tulisi kannustaa meitä palauttamaan suhteet valko -Venäjään olisi tärkeää, että meillä olisi konkreettisia tavoitteita, esimerkiksi se, että poliittisia vastustajia ei vainota ja että valko avattaisiin eurooppalaisten arvojen suuntaan. Meidän on myöskin ymmärrettävä se, että valko kansalaiset ovat kansainvälisesti eristettyjä. He ovat tämän tilanteen uhreja, he ovat köyhyyden, inflaation ja kauppa äh,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

diplomaattiset suhteet Euroopan unionin naapurivaltioon ovat huonolla tolalla ja tilanne tulee muuttumaan vasta sitten, kun Lukashenkan hallinto lopettaa painostuspolitiikkansa kansalaisyhteiskunnan ja opposition alistamisen ja painostamisen. Ja ainut, mitä he täten tällä tavoin saavuttavat, on se, että maa eristäytyy esimerkiksi riippumattoman toimittajajärjestön viime raportin mukaan tuossa valtiossa internetin käyttö ei ole vapaata. Myös erilaisten lainajärjestelyjen peruntuminen on seikka, joka tuntuu kansalaisten selkänahassa taloudellisesti. Toivomme siis, että voisimme lieventää kansalaisten kokemia kärsimyksiä ja että tilanne vähitellen kehittyisi oikeaan suuntaan. Kiitoksia herra Lisek seuraavaksi. Panie komisarzu, byliśmy wszyscy przez wiele lat świadkami... E, Kiitos puhemies. Viime vuosina me olemme olleet todistamassa outoja pelejä, joita presidentti Lukashenka pelaa hän on iskenyt silmää joko lännelle tai Moskovalle ja toisaalta hän itse asiassa tekikin kaikkensa tuhotakseen opposition ja toimittajien toiminnan. He taisteli e- etnisiä vähemmistöjä vastaan niin hän edelleen toimii näin. Tästä syystä olen hyvin iloinen tästä vastauksesta ja vaatimuksesta kutsua kaikki suurlähettiläät kotimaihin neuvonpitoa varten. Tämä ei ole suora selkeästä toimintaa ainoastaan toimielinen taholta, vaan myöskin jäsenvaltioiden taholta. Ja toivon mukaan me olemme vastaisuudessa yhtä johdonmukaisia herra Lukashenkan hallintoa vastaan. Tämä on myöskin totta, mitä tulee jääkiekon MM-kisoihin. Meidän ei tulisi sallia sitä, että ne pidetään valko -Venäjällä. Kiitoksia. Nikolai dei această ară în uh, summitul parteneriatului estic de la praga tässä maassa prahan konferenssissa uh, luvattiin ja todettiin, sovittiin siitä, että ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. valko on yksi EU-naapurimaista, mutta se on kuitenkin hyvin kaukana ja kauempana kaikista maista kauempana Euroopan arvoista. Minä haluan vielä täsmentää, että sanktioita täytyy toteuttaa myös eh, itäisen assosiaation kanssa kumppanuuden puitteissa. Meidän täytyy harjoittaa painostusta Minskin hallintoa vastaan ja siten saavuttaa se, että he muuttavat asennettaan, sillä Lukashenka on yksilö, henkilö, joka pystyy eh, kyllä muuttamaan asennettaan, mutta minä kyllä epäilen, tai hänellä olisi mahdollisuudet siihen, mutta minä suuresti epäilen, tuleeko hän asennettaan muuttamaan. Meidän pitäisi ehkä tehdä töitä Venäjän kanssa, koska se mahdollistaisi sen, että edistäisimme inhimillisiä arvoja valko -Venäjällä. Ne eivät ole pelkästään Euroopan unionin arvoja, vaan ehkä voisimme Venäjään ottaa tässä yhteyttä ja tässä viittaan siis äh, näihin YK-tasolla käsiteltäviin asiakirjoihin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Bibalk seuraavaksi. Puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, varapuheenjohtajan, korkean edustajan Ashtonin nimissä haluaisin kiittää teitä kiinnostuksestanne ja sitoumuksestanne valko suhteen. Te haluatte pysyä sitoutuneina valko ja sen kansalaisten suuntaan. Ensinnäkin Euroopan unioni tulee jatkossakin tarjoamaan poliittista ja taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnalle samaan aikaan, kun me yritämme taata demokratian perusvapaudet ja perusoikeudet tässä maassa. Me tulemme myöskin tarjoamaan poliittista ja taloudellista tukea sorron uhreille me emme voi jättää heitä omilleen tilanteessa, jossa he voivat toivoa, tukeutua yksinomaan kansainvälisten, kansainväliseen tukeen. Rajoittavat toimenpiteet, ne tullaan kohdistamaan – jotta niillä voidaan vahvistaa sitä poliittista viestiä, joka valko viranomaisille lähetetään. Me emme halua vahingoittaa valko kansalaisia, vaan me haluamme todellakin kohdistaa toimimme niihin henkilöihin, jotka ovat sortotoimista vastuussa. Tästä keskustelusta kävi hyvin ilmi se, että tulevaisuuden valko on valko kansalaisten käsissä – kansalaisilla täytyisi kuitenkin olla mm, mahdollisuus tehdä tällaisia päätöksiä. Tänä päivänä tilanne ei tätä mahdollista ja tästä syystä EUn tulee pysyä sitoutuneena. Ja nämä toimet, joista tänään on keskusteltu ja niiden perusteella uskon, että varapuheenjohtajan ja korkean edustajan linja on samassa linjassa parlamentin kannan kanssa ja me tulemme seuraamaan sitä huomista äänestystä. Ho ricevuto sei proposte di risoluzione a conclusione della discussione. La discussione è chiusa. E Nyt tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys käydään huomenna kello 12. Sitten minulla on vielä ilmoitus